yksipuolisesti viisumivaatimuksen Tsekin kansalaisille. Euroopan parlamentti odottaa, että komissio ja neuvosto ryhtyvät välittömästi toimiin Kanadan suhteen. Ja pyrkimyksenä tässä on saada viisumivaatimus pois Tsekin tasavallan kansalaisilta. Odotamme tässä päättäväisempää toimintaa. Olemme täysin solidaarisia Tsekin kansalaisten kanssa, jotka Euroopan unionin kansalaisina heidän pitäisi olla siinä asemassa, etteivät tarvitsisi viisa, viisumia Kanadan matkalla.